Ja tästä syystä ehdotamme sitä, että keräämme allekirjoituksia kansanäänestystä varten, jossa vastustetaan siis vedenjakelun yksityistämistä. Ja meillä on näitä allekirjoituksia jo paljon, puhemies. Hyvät kollegat, sain juuri tiedon, että pieni viivästys. Nimittäin varapresidentti Biden saapuu noin 10-15 minuuttia myöhemmin, eli voimme jatkaa äänestysselityksin. Ennen kuin näin tehdään, minulla on ilmoitusluontoinen asia. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Marokon valtuuskunnan. On suuri ilo saada tiedottaa teille siitä, että parlamentin välisten kokousten puitteissa Marokon parlamentti, jota johtaa Aron Almadebadi, on täällä paikalla tänään. Ja Marokon parlamentaarikot ovat täällä paikalla, koska heillä on työvierailu Euroopan parlamenttiin ja Marokon ja Euroopan unionin parlamenttien välinen valtuuskunta kokoontuu myös. Tämän elimen vara, rinnakkaispuheenjohtaja on Mubarak Abuaida. Hän on edustajahuoneen puhemies ja Panzeli sitten Euroopan parlamentista on myös puheenjohtajana. Euroopan parlamentti toteaa tyytyväisyydellä, että suhteet EUn ja Marokon välillä ovat erinomaiset. Ja ne kruunataan asiakirjalla, jossa Marokolle myönnetään vahvistettu asema, mikä sitten puolestaan mahdollistaa sen, että Neuvotteluja voidaan käydä yksityiskohtaisemmin EUn ja Marokon välillä asioissa, jotka ovat molemmille osapuolille mielenkiintoisia. Toivottavasti teillä on ollut hyvin hedelmällisiä keskusteluja Euroopan parlamentissa ja näin voimme myös luoda vielä paremmat suhteet kahden parlamenttimme välille. Nyt haluaisin siirtyä eteenpäin seuraavan kohtaan äänestysselityksissä – se koskee syanidin käyttöä kaivosteknologiassa ja sen kieltoa. Edustaja Messaros ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Köszönöm, elnök úr. Szeretném, ha az Európai Unió teljes területére kiterjedne a cianidos bányászat alkalma... Niin tässä pyydetään laajentamaan tätä syanidin käyttöä